Madame la Présidente. Hyvät kollegat, voisitteko nopeasti nyt istuutua paikoillenne, koska me aloitamme Olisin kiinnittää teidän huomionne siihen, että ensimmäinen äänestys on jo nimenhuutoäänestys, joten istuutukaa nyt sitä varten. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps pour... Voilà, voilà. L'ordre du jour. Esityslistan mukaan äänestämme ensin yksinkertaistetulla menetyllä herra Kosta mietinnöstä, joka liittyy yhteistyötä siviiliilmailun tur- turvallisuuden sääntelyssä koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen sopimus. Joten nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esitystä mukana äänestämme nyt yksinkertaistetulla menettelyllä Rauha Vuolisin mietinnöstä. Muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteinen kauppajärjestelmä kodifioitu toisinto. Äänestämme nimenomaan äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana esitystä mukaisesti yksinkertaistettu menettely Rauha olisi mietintö jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumiseen, jakautumiseen, osittaisjakautumiseen, verojen siirtoihin, osakkeiden vaihtoihin ja niin poispäin liittyvä mietintö. Äänestys alkaa nimenut äänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten herra Botopouloksen mietintö, joka liittyy unionin virkamiestuomioistuimen päätöksistä tehtyihin valituksiin sovellettava kieliä koskeva järjestely. Nimenomaan äänestyksenä nimen huuto. Äänestys alkaa nyt. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten herra Belderin mietintö. Kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Rova McGinnisin mietintö. Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva. äänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Rova Grabowska mietintö Lissabonin sopimuksen mukaisen kansaisvuoropuhelun kehitys näkymättä. Nimenhuuta äänestyksenä äänestys alkaa. Herra Beasley haluaa työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Täällä on aika paljon nimenhuuto äänestyksiä tällä hetkellä. Tämä on vähän hankalaa sellaiselle kuin minä, joiden äänestyskone ei toimi. Eli minä haluaisin äänestää kaikkien ehdotusten puolesta ja pyytän, että teknikko tulisi tänne auttamaan. Me lähetämme teille heti teknikon avuksi.